Dear colleagues, welcome. Hyvät kollegat, tervetuloa tämänpäiväiseen kokoukseen. Me keskustelemme EUn ja Yhdysvaltain suhteista sen jälkeen, kun meillä on ollut rahoitus, talous ja sosiaalinen kriisi. Me olemme itse asiassa keskellä kriisiä, mutta meillä on kaksi osiota. Ensimmäinen osio, jossa puhumme talous- ja rahoituskriisistä, uusista haasteista. Tässä meillä on kaksi erittäin korkearvoista asiantuntijaa keskustelemassa. Ensimmäinen heistä on professori Joseph Mason. Hän on uh, USON uh, uh, USO School of Businessista ja en aio kertoa kaikkia hänen CVnsä sisältöä, koska te voitte saada sen kyllä kirjallisessakin muodossa. Ja sitten tällä vasemmalla puolella niin on Peter Jungen Saksasta. Hän on Saksassa hyvin tunnettu henkilö, äh, suuren yrityksen äh, pääjohtaja ennen kuin perusti oman äh, yrityksensä. Hän on niin sanottu bisnesenkeli. Ehdottaisin, että aloitamme saman tien, koska olemme myöhässä, kuten tavallisesti, 10-15 minuuttia. Ensimmäinen puhuja on professori Mason ja hänen jälkeensä Peter Junge. Pyytäisin, että pitäydytään kymmenessä minuutissa ja sen jälkeen tietenkin voidaan kysyä kysymyksiä joka tapauksessa, joten äh, jos tuntuu siltä, että aikaa ei ole riittävästi äh, koko alustukseen, teillä on kyllä aikaa, kun kysytään kysymyksiä. Olkaa hyvä, professori Mason. Thank you very much. Thank you for having me here today. Paljon kiitoksia ja kiitokset kutsusta. Enää jo tai käyn ihan lyhyesti nämä neljä osiota läpi ja sitten voin myöhemmässä vaiheessa, kun käytte meidän vieraanamme Washingtonissa, niin perehtyä asioihin yksityiskohtaisemmin. Niin, kriisi ei todellakaan ole ohi. Yhdysvalloissa vielä on kiinalainen ja hoidettava kuntoon. Tällä hetkellä velkatumisaste on aika pahas, pahan näköinen verrattuna vuoteen 2007. Ja nyt lähdetään sitä näkemyksestä, että vuonna siinä 2007-2011 aikana nämä saadaan kuntoon, mutta tällä hetkellä 2006 ja 2007 pankkilainoihin liittyvät ongelmat aiheuttavat tällä hetkellä päänvaivaa. Ja tämä taas johtaa siihen, että velalliset ovat huolissaan juuri tästä maksusta sen vaikeuksessa. Tarkoituksena on vähentää haitatekijöitä juuri lainan ottajille – mutta me tiedämme, että tämä on aika hankalaa arvioitavissa oleva asia. IMFn kuvauksesta näemme, mikä on tämänhetkinen tilanne. Ja tässä on nyt havaittavissa tietynlainen riskitilanne. Voidaan yhteenvedonomaisesti esittää tällä tavalla kaikki ovat tietoisia, mitä, se pitäisi, mitä pitäisi tehdä, mutta kukaan ei ole valmis ottamaan ensimmäistä askelta. Eli tällä hetkellä tilanne on hyvin epävakaa. Mutta politiikan tekijät aiheuttavat omilla toimillaan hyvin epävarmoja aikoja, erityisesti kun katsotaan tätä kaaviota, niin nähdään millä tavalla tilanne on heikennyt, heikentynyt vuodesta 2008 alkaen. Ja lisäksi kongressia on yritetty saada vakuuttuneeksi siitä, että tilanne on paranemaan päin, mutta sen lausuman vaikutus onkin ollut päinvastainen. Eli nyt tarvitaan todellakin päättäväistä politiikkaa tilanteen korjaamiseksi. Huono politiikka voi johtaa siis systeemiriskeihin, mutta mitä systeemiriski käytännössä tarkoittaa? Ed Kane Bostonin yliopistosta ensimmäistä kerta, ensimmäisenä otti tämän asian esille. Ja hän sanoi, että rahoitusmarkkinat ovat verrattavissa ihmiskehoon. Y- Kane sanoi myöskin, että kansainvälisen ulottuvuuden lisääntyessä järjestelmän, järjestelmästä tulee yhä haavoittuvampi yksittäisille globaaleille riskeille. Ja tästäpä syystä tarvitaan juuri kansallisten sääntelyviranomaisten toimintaa. Tässä ehdotetaan kolmea ratkaisuvaihtoehtoa. Amputaatio sinänsä ei voi ratkaista ongelmaa, koska se poistaa vain yhden osion koko järjestelmästä. Toinenkin vaihtoehto on olemassa, mutta me tiedämme, että tällaisillakaan ratkaisumalleilla ei välttämättä saada sitä oikeaa tulosta aikaiseksi. Ja tästäpä syystä onkin pohdittava sitä, että miten tällainen systeemiriski voidaan korjata. Monia ehdotuksia on esitetty politiikan taholta ja tässä yhteydessä on esitetty muun muassa tätä soft resolution ratkaisumallia, eli että tätä taakkaa voitaisiin jollakin tavalla pienentää ja pyritään varmistamaan, ettei jouduta liian kovalla kädellä puuttumaan rahoitusmarkkinoiden toimintaan. Ja että ryhdytään toimimaan mahdollisimman tehokkaasti ennen kuin joudutaan suuriin maksukyvyttömyysongelmiin. Tässä otetaan huomioon myöskin järjestelmän liittyvän yhden instituution aiheuttamat ongelmat. Me tiedämme, että meidän on ryhdyttävä toimiin ennen kuin syntyy kerrannaisvaikutuksia negatiivisessa mielessä. Sääntelit ovat siis odottaneet liian pitkään, kun katsotaan menneisyyteen, eli on odotettu vain liian pitkään ennen kuin ryhdytty toimimaan. Ja se on johtanut siihen, että toimijat ovat pystyneet jatkamaan omalla tavallaan ilman, että sääntelyviranomaiset olisivat puuttuneet tilanteeseen. No mitä sääntelyviranomaisilta odotettava? Tarkoituksena on aina ollut varmistaa tietynlainen varmuus ja taata turvaverkko, mutta ongelmana tässä on se, että jotkut, mutta eivät kaikki toimi oikealla tavalla ja toisaalta ne instituutiot, joita ei säännellä oikealla tavalla, niin vaikuttavat negatiivisesti koko markkina-alueeseen. Ja ongelmana on myöskin se, että tässä on olemassa suuri epäonnistumisen mahdollisuus. Eli tukiverkoon halutaan kyllä turvautua riippumatta siitä, millä tavalla sitä, on tarjo- millä tavalla sitä tarjotaan. Ja tämä taas johtaa systeemin riskeihin. Ja investoijat eivät tiedä kriisin syntyessä, mitkä tahot ovat tähän tilanteeseen, mitkä tekijät ovat tähän tilanteeseen johtaneet. Tästäpä syystä meidän täytyy varmistaa, että ennen maksukyvyttömyystilanteen syntymistä sääntelyviranomaisten pitäisi katsoa, mitkä tekijät ovat johtaneet tähän tilanteeseen, jotta voitaisiin puuttua tilanteeseen riittävän vairahaisessa aikaiseksi. Sääntelyt voivat siis auttaa järjestelmää ajautumasta riski, riskitilanteeseen. Eli puututtava tilanteeseen ennen kuin tilanteesta tulee sietämätön. Eli meidän täytyy saada luottamusta aikaiseksi, mutta me tiedämme, että rahallakaan ei asioida voida ratkaista, eikä rahalla voida lisätä luottamusta järjestelmään. Eli jos raha ei riitä, niin mitä sitten avuksi? No ensinnäkin meidän täytyy vain tunnustaa, että Tällä hetkellä rahoitukselliset tekijät voivat hyvinkin nopeasti vaikuttaa tilanteen heikentymiseen. Ja tärkeintä tässä vaiheessa on nähdä koko kenttä Vuonna 2007 systeemin riskiä pidettiin vähäpätöisenä, mutta tälläkin hetkellä on todettava, että systeemin riskimahdollisuus on erittäin suuri. Ja niin kauan kuin tilanne on tällainen, niin markkinat ovat hyvin alttiita suurille kriiseille. Ja me tiedämme, että tietyissä maissa ongelmat ovat erittäin suuret, vaik- ja lisäksi tämä ei liity vain ainoastaan euroalueeseen. William Peterin mukaan Yhdysvaltain budjettitaseen ongelmat ovat neljänneksi pahimmat globaalimarkkinoita tarkastajalta. Joten mitä meidän tulisi tehdä, jos mitään suoraa ratkaisua ei löydä? Tietenkin aikanaan yritettiin käyttää devalvaatiota, se toimi, mutta se johti epätasaiseen tilanteeseen maailmanlaajuisesti katsottuna. Muitakin stimulantia voisi olla tarjolla mutta ne edellyttävät tiettyjä valtion tukia tai oman pääoman uudelleenjärjestelyä, jotta ne toimisivat. Ja niin kuin on sanottu, rahalla ei luottamusta voida lisätä eikä myöskään saada aikaiseksi taloudellista kasvua. Meidän täytyy varmistaa, että kansallisia mahdollisuuksia käytetään hyväksi. Ja meidän tulisi ryhtyä siihen mahdollisimman pikaisesti, ei meidän tarvitsisi tyytyä hätäapu, hätä, hädänomaisiin toimenpiteisiin, kuten aikaisemmin. Me tiedämme, että nykyiset järjestelmät, kuten arvopaperistaminen, on vasta 40 vuoden vanha järjestelmä. Eli uusia järjestelmiäkin tarvitaan, mutta mitä me tarvitsemme? Me tarvitsemme sellaisen järjestelmän, joka toimii tasapainoisesti ilman, että se johtaisi suuren kriisin. Kiitoksia. Kiitoksia oikein paljon. Me menemme seuraavaan puhujaan saman tien ja sitten äh, sen jälkeen äh, kysyjät, äh, ne kysymykset. Seuraava puhuja siis Peteri Jungen, olkaa hyvä. Kiitoksia kovasti puheenjohtaja monet Euroopassa uskovat, että ilman Lehmania ei kriisiä olisi ollut, mutta se on väärin. Yhdysvaltain hallitus eh, toimi väärin. Eh, olisi pitänyt aloittaa paljon aikaisemmin ennen Lehman kriisiä. Ja muussa tapauksessa eh, tämä olisi ollut paljon pahempi kriisi. Meidän täytyy katsoa, miten ollaan menty 23 miljardista eh, kahden, eh, paljon alemmassa eh, maailman BKT. Suurin maailman väestö elää kuitenkin kapitalistisissa maissa, ja tämä huomataan nyt ensimmäistä kertaa historiassa. Meillä on ollut samantyyppisiä kriisejä aikaisemminkin, mutta kyse on tiedosta, kilpailusta ja muista ajatuksista, joten meidän täytyy tehdä ne päätökset siitä, että onko meillä dynaaminen talous, jolla on silloin tällöin kriisejä ei pelkästään ihmisten käyttäytymisestä johtuvia 1807, eh, 1900-luvun eh, alussa ja nyt 2007 eh, on kriisejä ollut. Minä olen sitä mieltä, että kriisejä tarvittiin. Muussa tapauksessa asuntokupla olisi ollut paljon suurempi ja olisi ollut paljon vaikeampi hoitaa sitä olisi ollut vaikeampi korjata sitä. Epätasapaino olisi kasvanut merkittävästi ja vajeet samoin. Koko globaalilla alueella ja EU:ssa. Jos nyt on vaikea pärjätä, niin olisi ollut kyllä paljon vaikeampi pärjätä silloin, äh, jos nyt on hankala äh, ratkaista ongelmia, mutta mitä olisi tapahtunut, jos kuplat olisivat vain kasvaneet, ongelmat olisivat olleet paljon isompia. Niinpä äh, globaalien epätasapainojen kysymykset ja Tämä kun yhdistetään vielä asuntopolitiikkaan Yhdysvalloissa, niinpä meillä oli esimerkiksi ihminen, joka sai 700 000 lainan ilman mitään tuloja tai mitään omaisuutta, että taattaisiin, että laina maksetaan koskaan takaisin pankkisäätely ei toiminut. Nyt kun me puhumme, niin että me tarvitsemme lisää sääntelyä tai parempaa sääntelyä, niin täytyy katsoa ensin, että miten jouduimme tähän tilanteeseen. Kyse on paljolti pankkisääntelyistä ja rahoituspalvelukysymyksissä. Kyse on hallinnosta Yhdysvalloissa meillä on hiukan enemmän keskustelua rakenteista. Ja minulle on sanottu, että ei, e, e, tietyistä tilanteista ennen kuin presidentti Obama niistä puhui. Ja Ja e, olisi hyvä siis, että yksi yksi sääntö tulee, olipa sen nimi sitten mikä tahansa, mutta me olemme nähneet, että, että säännellään vääriä osioita ja nyt kiinnitetään jälleen kerran väärin asioihin huomiota. Investointipankit reagoivat, että me emme ole nähneet ongelmia niinkään paljon vipurahastoissa tai sijoitusrahasto pääomasijoitusrahastoissa, mutta mikä syy oli näihin ongelmiin? kaiken kaikkiaan suhteet olivat 40-50, kun puhutaan vipuvoimasta vipurahastoissa. Silloin yksi, yhden suhde kymmeneen oli oikea. Nyt me olemme nähneet EU-ssa, että 750 miljardia on äh, tietenkin paljon suurempi äh, apupaketti ja nyt se on virallinen EU: EU-ssa, mutta sitä ei tule esiin missään äh, hallituksessa eikä EUn velassa. Se on kuitenkin seitsemän ja puoli kertaa EUn budjetti joten budjettimielessä tässä ollaan velkaantuneempia kuin missään muualla. Ja kuitenkin, jos halutaan päästä eroon veloista, niin nyt olemme hyvin hankalassa ja vaikeassa tilanteessa. Luokituslaitokset antoivat kolme aata 66 000 tuotteelle ja te tiedätte, että silloin kun näin tehtiin, oli ainoastaan 12-13 globaalia laitosta, joka, jotka ansaitsivat kolmenkertaisen aan. Eivätkö valvojat sitten huomanneet tätä? Luokituslaitokset niillä ei ole ollut mitään sääntöjä, tehokkuussääntelyä, ja ne johtavat harhaan, ja minä minä tässä voin miettiä, että jos halutaan asuntokaupoihin ryhtyä, niin silloin pitää arvioida toisen mahdollisuudet, mutta tässä mielessä me uskomme juuri näitä luokituslaitoksia. Nyt me saimme perjantaina uutisia Espanjasta, mutta minkä tähden? Jos katsotaan luokituslaitoksia, niin silloin kun luokituslaitokset jotain esittävät, niin silloin voidaan olla varmoja, että se on väärä reaktio tai se on liian myöhäinen reaktio. Vähän niin kuin sanottaisiin potilaasta, että nyt ollaan huonossa tilanteessa, kun potilas on jo kuollut Basel on myös epämääräinen käsite. Sillä on vähemmän vipuvoimaa, jos halutaan äh, investoida asuntoluottoihin. Äh, näihin on ollut äh, paljon pienemmät pääomavaatimukset. Itse asiassa Basel rohkaisi pankkeja tietyn tyyppiseen investointiin. Ja tässä ei yllästä nyt se, jos lukee Michael Lewisia tai Big Show. Kuka näitä CDO-tuotteita ostaa tai sitten CDS, eli luottoriskijohdannaista, jos jonkun pitää niitä myydä, niin sinne pitää olla myös vastapuoli. Eli eh, suurimmat erät tulivat eh, Eurooppaan Yhdysvalloissa 1,6 ja 0,2 Aasia. Eli tässä maailman pankkikriisi, se on G7-pankkikriisi ja investointikriisi, koska eurooppalaiset investoivat paljon enemmän kuin amerikkalaiset itse ja Luisin äh, kirjassa äh, sanotaan, että äh, joku kuiski, että kuka näitä ostaa. Joku sanoi, että Düsseldorf hölmöt saksalaiset ostavat. Totta kai Düsseldorf on IKB-pankki ja saksalainen pankki oli sellainen, että johan hallitus siellä omisti sen, eli Sellaista ei tapahtunut missään muualla. Minkälaisia seurauksia tästä sitten on? Minä en mene pankkisääntelyn yksityiskohtiin, mutta Euroopan on hyvin vaikea päästä kriisistä. Tässä mm, varmasti voidaan puhua ällästä, uusta ja nousevista markkinoista, eli Yhdysvalloista, EUsta ja nousevista markkinoista. Tämä on todellakin järjestelmäkriisi, mutta se on mm, aivan hölmö ajatus, koska 50, 15 miljoonaa on työttömänä ja maailman talous on saanut kuitenkin aikaan 42 mm, miljoonaa työpaikkaa joka vuosi. Ja jos tämä nyt on sellainen hinta, joka pitää maksaa, meidän pitää olla valmis se maksamaan. Muussa tapauksessa olisimme, eh, emme olisi luoneet kaikki näitä, näitä työpaikkoja, joita nyt on luotu. Erittäin mielenkiintoisia ajatuksia. Tällä hetkellä EKP ostaa obligaatioita ja niitä ei osteta suoraan hallituksilta, vaan pankeilta. Ja koko ohjelma oli pankkien pelastuspaketti. Nyt voidaan katsoa, kuka omistaa näitä kreikkalaisia obligaatioita. Jotkut maat enemmän, jotkut vähemmän. Eli me olemme nähneet sen, että nyt on vaihtettu, eh, sekoitettu pakka uudestaan eh, minkä tähden kreikkalaisia obligaatioita ostetaan. Sehän ei ole tarpeen, koska näyttää siltä, että näin suojellaan tiettyjä pankkeja. Minua kiinnostaisi, jos minä olisin parlamentin jäsen, niin haluaisin tietää, minkä tähden näin toimitaan. Hallitukset sanovat, että teemme kaikkemme, jotta puolamme euroa. Tämä on hyvin helppoa. Lisätään kasvupotentiaalia mutta Kreikka ikinä voi maksaa näitä velkojaan takaisin. Koska BKT-suhde menee 150 prosenttiin kohta ja jotkut maat seuraavat, ei samalla vauhdilla, mutta kuitenkin. Ensimmäistä kertaa historiassa olemme nähneet, että luottoriskijohdannaiset 15 EU-jäsenvaltiossa se on korkeammalla tasolla kuin 25 eurooppalaisessa suurimmassa yrityksessä. Ja tässä kun mietitään pankkiin alaa vielä, niin totta kai me tarvitsemme syvälle menevän keskustelun tulevaisuuden pankki- ja rahoituspalvelualasta Eurooppa-tasolla. Ei ole tällä hetkellä mitään uudistuksia ja tarvitsemme uudistuksia myös luottolaitoksiin tai luokituslaitoksiin, Baselin uudistuksia. Monet pankit julkiset pankit tekivät virheitä, myös sellaisia, joita yksityispankit eivät tehneet. Nämä lyhyeksi myynnit ovat tietenkin hölmöilyä, mutta 49-50 sivut IMFn raportissa eh, ovat sellaisia, joissa käydään läpi näitä asioita. Mm, siinä sanotaan, että ei näihin kannata koskea, koska siinä menevät markkinat aivan sekaisin. Eh, me tarvitsemme keskustelua rakenteista myös. Keskustelu eh, myös kaupasta Totta kai me tarvitsemme rakenteellista uudistusta pankki- ja rahoitusalalla. Sitten muutama huomio vielä siitä, miten tästä päästään ulos ja mitä pitäisi tehdä. Reaalitalous ja työllisyyden edistäminen. Stimulointi ei ole sellainen asia, jonka avulla päästään tästä yli stimulointi ei auta. Julkinen äh, kulutus äh, Keynes, äh, eli tässä muutaman kuukauden, mutta nyt hän on kuolemassa taas, ei kannata häntä herättää henkiin uudestaan. Nyt on osoitettu, että me olemme menossa aivan väärään suuntaan mm, tässä tulee sellainen vaikutelma, että nämä vajeet pitää maksaa kuitenkin takaisin ja niinpä verojen nosto on ollut esillä. Eurooppalaisten pitää päästä toiselle tielle politiikassaan. Hallitus on ystävä, jos se on laaja ja se ei menesty. Ja sitten jos on pieni eikä onnistu tai pieniä onnistuu, niin silloin ei eh, kukaan suojele. Ainoa tie tästä yli on innovaatio ja innovaation kautta, yrittäjyyden kautta eh, saadaan aikaan dynamiikkaa, uusia tuotteita, uusia palveluita ja uutta työllisyyttä, mahdollisuuksia ihmisille, joilla eh, on innovaatiokykyä. Me ymmärrämme, in, ymmärrämme innovaation vähän väärin Euroopassa. Meidän täytyy tehdä päätöksiä siitä, miten, tai ymmärtää eri tavoin keksinnöt ja innovaatiot. Kyse on siitä, että käytetään tietoa, uutta tietoa, muutetaan muutetaan tieto rahaksi, se tarkoittaa juuri, mm, se on innovaatiota ja kun muutetaan tietoa eh, rahaksi, niin siinä osiossa meidän pitää tehdä parempaa tulosta. Maailman talous sitten se näyttää paremmalta kuin Euroopan näkökulmasta. Maailmantalous näyttää paremmalta, koska nousevat markkinat ovat ensimmäistä kertaa noin 50 prosenttia BKTstä Mm. onko eh, tässä jonkinlaista irrottautumista mahdollisesti. Näemme ehkä myöhemmin, että eh, meidän eh, ongelmistamme uudet nousevat taloudet erottautuvat. Ja nyt katsotaan Kiinaa, Kiinan osuutta 17 prosenttia maailman BKT-kasvusta ja ensi vuonna se on 30 prosenttia ja ymmärrän tämän kyllä, että siitä tulee yksi merkittävimmistä myönteisistä tekijöistä Euroopalle ja ehkä joillekin jäsenmaille, jotka pääsevät ongelmien yli. Vielä pari seikkaa Euroopasta. Meidän, meidän ei tarvitse olla häpeissämme 22-23 muutoksista. Jos nyt puhutaan seitsemästä euron mm, olemassaolon vuodesta 1,25 oli se ja nyt 1,22. Se on ihan ok arvo. Meidän täytyy katsoa myös sitä, että suurin osa ongelmasta menee kuluttajan harteille, koska kyse on ollut öljyn hinnoista ja Euroopan terästeollisuus on ollut ongelmissa ja nyt dollarihinnat nousevat ja se tarkoittaa eri asiaa nyt Euroopan terästeollisuudelle kuin Yhdysvalloille 30 prosenttia plussaa. Ja silloin Kiinan, Kiinan ylikapasiteetti joka menee Kiinan kulutuksen yli. Kiinan terästeollisuuden tuotanto on korkeampi kuin kokonaisuudessaan Euroopan terästeollisuuden kapasiteetti, siis se pelkkä ylijäämä Kiinassa. Joten me olemme saaneet tästä osan aikaan ja se on seuraava epätasapainopiste. Nämä ovat näkyvissä nämä ongelmat paljon enemmän kuin koskaan aikaisemmin tietyille aloille. 60 prosenttia Kiinan viennistä FDItä ja me olemme nähneet viime vuosina, että totta kai kehitys on myönteistä meidän kannaltamme, ja sanoisin, että maailma on paremmassa kunnoissa kuin 30-luvun kriisin jälkeen. Useimmat ihmiset elävät kapitalistisessa yhteiskunnassa, markkinataloudessa, ja me olemme nähneet, että köyhyys on vähentynyt köyhissä maissa, Kiinassa, Intiassa, jopa Afrikassa, ja nämä asiat auttavat meitä kriisin yli. 30-luvun kriisissä kapitalisminen kapitalistinen maailma oli melko pieni Suurin osa maailman väestöstä, eli muissa järjestelmissä. Nyt myönteisessä hengessä sanoisin, että kysely siitä, että eurooppalaiset panostavat ainoastaan, vaan myös nousevat taloudet auttavat meitä, jos emme tee liikaa virheitä Euroopassa. Nyt sitten keskustelu esikierroksella kenties. Teemme tämän poliittisten mukaan. Kuka haluaisi pyytää puheenvuoron konservatiivien ryhmästä? Okei, okay. go ahead. Thank you very much. Kiitos kummastakin esityksestä. Hyvin mielenkiintoisia. Olisi no kysymys ehkä teille kummallekin, mutta mitä herra Jungen sanoi, hän sanoi, että tie ulos innovaatiodynamiikka, työllisyys kuulostaa hyvältä politi- poliitikkona. Minä usein toistan näitä samoja sanoja ja varmaan monet kollegat tekevät aivan samaa. Ongelma vain on, että miten saadaan toimintaa näiden sanojen taakse koska ei varmaankaan poliitikkoa Euroopassa tai kansallisella joka oli tätä vastaan. Varmaan kaikki ovat yhtä mieltä siitä täydestä sydämestään, eh, mitä tätä tarvitaan, mutta mitä poliittisia päätöksiä täytyy tehdä, jotka mahdollistavat tämän. Kysymys teille kuuluisi, miten te näette tämän, mitä on politiikan kannalta tarpeen tehdä, lainsäädännön kannalta tarpeen tehdä, jotta päästään tästä sotkusta – ja on vastauksia, mutta, mutta mikä teidän mielestänne olisi se, mitä olisivat oikeat poliittiset toimenpiteet? Well, thank you. I'm very glad you asked me the question. Kiitoksia. Hyvä, että esititte tämän kysymyksen. Minä nyt en osannut tätä asiaa ottaa esille. No, Eurooppa tarvitsee ehkäpä noin 6 miljoonaa uutta yrittäjää, mutta ongelmana on se, että miten voimme saada tämän aikaiseksi, eli että saadaan uusia yrittäjiä markkinoille. Ensinnäkin pitää saada luottamusta aikaiseksi, että heitä ei pidetä vihollisena, eli he eivät toimi ikään kuin muiden riisteinä. Meidän täytyy saada ihmiset ymmärtämään tämä asia ja meidän tulee auttaa heitä yrittäjinä, eli saamaan heidät vakuuttuneeksi siitä, että he voivat toimia, mutta me tiedämme myöskin, että ensimmäisen viiden toimintavuoden aikana kolme viidestä yrityksestä kaatuu. Meidän täytyy oppia tämäkin ymmärtämään ja mitä me teemme niiden suhteen, jotka epäonnistuvat. Ja tämä on maailmanlaajuinen ongelma. Eli meidän täytyy rohkaista ihmisiä, tarjota hyvät toimintapuitteet yritystoiminnalle. Ja meidän täytyy luoda sellainen yleisvaikutelma tilanteesta, ja poliitikolla on tässä erittäin tärkeä asema, eli että yrittäjät ovat ikään kuin yhteiskunnan sankareita, koska he ottavat tietynlaisen riskin, koska he myöskin työslistävät ihmisiä. Eli meidän täytyy saada ihmiset ymmärtämään, että me emme tarvitse sankareita ainoastaan urheilukentillä ja euroviisuissa, vaan että me tarvitsemme myöskin yritysmaailmassa sankareita. En tarkoita sitä, että tässä puolustaisin suuria palkkoja, mutta mielestäni se on harhaanjohtavaa keskustelu, jos siihen vain kiteydytään tässä keskustelussa. Ihmiset eivät ymmärrä sitä, että toimitusjohtajat saavat vuosittain 11 miljoonaa euroa palkkana. Bayern Münchenin parhaiten palkattu pelaaja to, tienaa saman verran. Kaikki ovat sitä mieltä, että no, se on ihan sen arv, ansainnut. Mutta kukaan ei mainitse sitä pientä seikkaa, että pankkiri joutuu vielä maksamaan veron tästä toisin kuin jalkapallolle, joka saa tämän 11 miljoonaa käteen verojen jälkeen siis. Meiltä puuttuu siis tämä bisnesenkelikulttuuri. Meidän on myöskin tarjottava uh, rahoituksellista tukea annettavaa starttirahaa niin sanotusti yrityksille, sitä kautta rohkaista yritystoimintaan. Ja pyrkiä sitten varmistamaan, että yritys pystyy jatkamaan toimintaansa pidempäänkin aikaa. Ja tällä hetkellä meiltä puuttuu oikeastaan yrityksiin liittyvät rahoitusmarkkinat, koska yrityksethän tarvitsevat omaa rahaa sekin on tiedossa, että kyse ei ole niinkään lainarahoituksesta, jonka varassa yritykset alkuun toimivat, vaan sen kyse on oman pääoman sijoittamisesta yrityksen toimintaan. Neljänneksi todettakoon, että riskirahoitustakaan ei ole hirveästi tarjolla. PK-politiikka näyttää olevan sellainen, että politiikkojen mielestä PK-yritysten täytyy pysyäkin pienenä – Eli kyse olisi ikään kuin sosiaalipolitiikan haarasta. Meidän pitäisi antaa uusille yrityksille ja pk-yrityksille mahdollisuuden kasvaa, koska se on mielestäni tärkeä asia. 3,6 miljoonaa yritystä perustetaan Yhdysvalloissa vuosittain, Euroopassa kolmannes, kolmanneksen siitä. Lisäksi erovaisuudet Yhdysvaltojen ja Euroopan välillä ovat suuret muillakin yritysmaailman saroilla, mutta Silicon väli, joka tarjoaa kahdelle miljoonalle ihmiselle työpaikan, siellä todellakin investoidaan yritystoimintaan enemmän kuin koko Euroopan unionin alueella. Ja kun katsotaan tätä investointisuhdetta per capita, niin siinäkin eurot ovat suuret. Nämä ovat siis osa-alueita, jotka tarjoavat sääntelyviranomaisen toimintamahdollisuudet, mutta jos toimitaan verotuksellisesti niin kuin Saksassa, niin se johtaa siihen, että se, joka investoi uuteen yritykseen, niin hänet luokitellaan samanlaiseksi investoijaksi kuin sellainen henkilö, joka ostaa valtion joukkovelkakirjoja, joten eihän tämä voi näin toimia. Jos molemmat luokitellaan samantyyppisiksi toimi, toimijoiksi, niin miksi joku hullu lähtisi investoimaan uusiin yrityksiin, koska jos yritys kaatuu, niin rahat menevät sen siljän tien. Joten ehkäpä tähän aspektiin poliitikkoon tulisi kiinnittää huomiota. Vain pari näkökantaa. Olen yhtä mieltä Häden Jungerin kanssa tästä voittajakulttuurista. Se on erittäin tärkeä, on tärkeää tunnustamiseen, jos me haluamme saada dynamiikkaa taloudelliseen järjestelmään. Meidän täytyy katsoa ihmisiä, joita me pidämme tällaisina luusereina, pienet yritykset, eh, heitä voitaisiin sanoa vakaviksi yrittäjiksi, joka olisi Tämä on kanssa Yhdysvaltain kongressilla on vaikeuksia. Tällä hetkellä se pyrkii saman aikaan uudistuspakettia, joka koskee pienyritysten eh, konkursseja. Mielenkiintoista on tässä uudistuspaketissa se, että sen myötä tulee lainanantien vähentäjille vaikeammaksi saada pois omia arvojaan eh, näistä yrityksistä, jolloin tämä merkitsee sitä, että nykyinen tilanne, jossa yritykset eivät voisi siirtyä eteenpäin, ei ole, ei ole ollut mahdollista. Eli siis pyrimme päinvastaisen kehityksen. Täytyy siis, eh, että tyypiselle pienelle yritykselle. Herra Jungen puhui tästä juuri. Epäonnistuminen ei ole epäonnistumista. Epäonnistuminen on sitä, että siirrytään seuraavaan hankkeeseen, on opittu ja jatketaan eteenpäin ja tehdään toimintaa ehkä, onnistutaan ehkä paremmin seuraavalla kerralla, on tarttua tähän mm, syyteen, ottaa se osaksi kulttuuriamme, on syytä pitää tämä ajatus erillään siitä, että oltaisiin luomassa tällaista yrittäjäkulttuuria siitä, että luotaisiin kannattava yrittäjäkulttuuri, joka voisi edistää taloutta. Voidaan mennä hyvin alhaisen, taloudellisesti alhaisesti kehittyneisiin maihin ja löytää kukoistava yrityskulttuuri, joka lähtee vaikka kenkien kiilottamista, jätteiden lajittelusta ja kaikenlaisista tällaisista epämiellyttävistä tehtävistä, joita kukaan ei halua tehdä. Mutta tämä on tietynlainen yrittäjäkulttuuri, mutta se ei ole ehkä sen tyyppistä yrittäjäkulttuuria, jota me täällä olemme etsimässä. Politiikan kannalta se, mitä etsitään, etsitään kysymys, jota esitään monissa kehittyneissä maissa, joka on se, missä ovat meidän ydinmahdollisuutemme maana. Mikä perust, millä perustalla meidän koulutusjärjestelmämme tukee kehitystä tietyillä eri teollisuuden alueilla, mitä aukkoja voidaan täyttää tässä mielessä ja miten me voimme hyödyntää sitä, että saisimme aikaan parempia mahdollisuuksia päästä eteenpäin. Nämä ovat huomattavasti vaikeampia kysymyksiä. Ne ovat kysymyksiä, joita täytyy kysyä maakohtaisesti. Ja siksi tämä todellisen sin mainitsin sen tässä, eli siis, että on tällaisia vanhan tyyppisiä kehityksiä, rautateitä, kanavia. Nämä ovat sellaisia, jotka saivat aikaan valtaisasti taloudellista kehitystä. Niissä luotiin verkostoja, luotiin tavaroiden kuljetusta ja Yhdysvaltain etenemistä länteenpäin saman aikaan tuli maata niiden käyttöön, jotka pystyvät parhaiten hyödyntämään maata, tai ylipäätään hyödyntämään maata niin, että sitä, sitä tuotettiin jotakin joka lisäsi siis myöskin valtavasti taloudellista kasvua. Patenttilaki, internet, eh, nämä ovat sellaisia asioita, joita ei ollut olemassa aikaisemmin. Tiedottaminen, eh, nämä ovat asioita, joita ei ollut olemassa joitakin vuosia aiemmin, mutta täytyy eh, antaa omistaja oikeudet myöskin niille, jotka levittävät näitä verkkoja, jotta ne voivat hyödyntää näitä yritystoimintaan. Ja telekommunikaatiovallankumous on mahdollistanut sen, että ensimmäisen kerran on voinut olla ajatuksia liiketoiminnasta, joka on irrallaan fyysisestä objektista, jota voidaan kehittää, mikä on, on luonut valtaisesti taloudellista kasvua. Mutta tulevaisuutta ajatellen voidaan katsoa, mitä ovat ne, mitkä ovat tulossa, terveys, elä, eläkkeet, elintarvikkeet, tekniikka, en minä tiedä, mitkä näistä ovat sellaisia, jotka sopivat teidän talouteen ja mitkä ovat parhaiten hyödyntää teitä pääsemään eteenpäin. Uh, Minulla on täällä pitkä uh, puhujalista. Uh, luen sen ääneen Pervans Beres ensimmäiseksi esittelijänä ja hän on sosiaalidemokraattien esittäjä Paul Schmidt sen jälkeen. Kans Ringen ECRstä, e, Guntis Kuesta, mm, Hans-Peter Mantin. Ja haluaisin, että panelistit puhuvat e, hiukan lyhyemmän aikaa vastauksissaan. Muussa tapauksessa me emme pääse tätä kaikkea läpi. Haluaisin myös e, pyytää, että kysyjät esittivät kysymyksen ainoastaan yhdelle panelistille. Muuten ei päästä tätä koko asiaa läpi. Pervans niin kapitalistinen järjestelmä. Minä en ole nyt aivan samaa mieltä. Tässä oli aika samansuuntaisia esityksiä, mutta siellä on ristiriitaisia näkökohtia sanotaanko, että kriisi on G7 pankkikriisi, jossa Eurooppa on pääasiallinen vastuuosapuoli, koska se on nostanut tuotteita ilman perusteita, joita on saatu aikaan amerikkalaisella rahoitusjärjestelmällä. Tämä on hiukan ontuva selitys. Minusta vaikuttaa, että tällaista perustelua ei voida käyttää että tässä olisi amerikkalainen vaje taustalla. Meidän täytyy katsoa Tässä esitän kysymykseni professori Jungenille. Te sanoitte itse, että Yhdysvaltain asuntoluottopolitiikassa oli tiettyjä puutteita. Minä en oikein tiedä, mistä päästä tässä lähteä liikkeelle. Olen samaa mieltä teidän kummankin kanssa, mutta on tietty seikka, johon puuttuisin. Tärkeä tekijä on tietenkin kriisi. Se on siinä merkittävässä osassa ovat myös nousevat taloudet, mutta jos nyt sanotaan, että haasteena tulevaisuudessa on innovaatio ja pk-yritysten kehitys, niin varmasti kukaan ei ole samaa mieltä siitä. Sanokaa minulle, miten tässä ollaan tehokkaasti kehitetty näitä kasvutekijöitä. Minulla on täsmällinen kysymys joka liittyy tähän kokouksen aiheeseen. Kumpikin teistä kritisoi paljon Baselia ja viittasitte Baseliin. Miten te odotatte, mitä te odotatte Baselilta? Miten te näette sen kehityksen? Voinko vetää sen johtopäätöksen, että eurooppalaisten pitäisi pärjätä itsekseen hiukan radikaalisti Eh, hiukan tällaista eh, aistin teidän eh, puheenvuoroistanne. Pyytäisin, että seuraava kysymys, Paul Schmidt. Kiitos, herra puheenjohtaja. Kiitos puheenvuoroista. Olette hiukan pessimistisiä. Maalaatte hyvin synkän kuvan. Minusta olemme nähneet, että vuosien mittaan olemme osoittaneet, että voimme selviytyä jopa näin todella järkyttävissä tilanteissa hyvin sivistyneellä tavalla. Ja minun kantani katsottuna sanoisin, että maailma on parempi nyt kuin se oli 20 vuotta sitten. Vapautta on enemmän. Globaalistuminen on tässä vaikuttanut paljon ja vaihtoehtoinen kuva on se, että meidän myöskin todeta se ja mainita se. Kysymykset Keynes on kuollut, sanoitte, niin pitkälle aikavälillä varmaan kaikki kuolemme. Näin varmaan on myös todettu. Mutta miksi markkinat eivät itse pystyneet korjaamaan itseään? Jos on oike- todella kapitalistia uskoa vapaisiin markkinoihin, Alan Greenspan sanoi tästä jotakin, hän oli hyvin pettynyt itseensä. Ehkä voisitte antaa selityksen sille, miksi markkinat eivät selviytyneet. Ja toinen kysymykseni koskee ei Yhdysvaltoja, mutta Yhdysvalto nyt hyvin läheisessä yhteydessä Kiinaan, ja me tiedämme, niin, ovat siis yhteydessä toisiinsa. Jos on 500 miljoonaa kiinalaista, jotka elävät 2,5 dollarilla päivässä, ja 200 miljoonaa elää vain yhdellä dollarilla päivässä, ja ja Kiinassa on 2,4 triljoonan Yhdysvallan dollarin valuuttavarannot. Heidän täytyy tehdä jotakin, jotta he saivat tälle vastinetta. tehdä, pitää siis, heillä on paljon tehtävää. Markkinat ovat valtavat. Miksi? Niin. Minä esitän siis täsmällistä kysymystä. Olen tulossa siihen, Rolf. Niin, miksi Eurooppa ei voisi hyötyä näistä valtaista markkinoista? Miksi niistä hyötyisivät vain Yhdysvallat? Okay, I'll be short, so it sounds uh, more radical than I... Niin tämä kuulostaa ehkä radikaalimmalta kuin normaalisti se, mitä puhun, mutta ensinnäkin kun sanoin, että kriisiä tarvittiin, niin Ehkä me olisimme voineet välttää isomman kriisin, jos olisimme hyväksyneet pienempiä kriisejä aikaisemmin. Greenspan on pettynyt ja ymmärtääkseni siksi, että silloin kun Yhdysvalloissa mennään alaspäin taloudessa 90-luvun lopulla ja 20 2000-luvun alussa – silloin markkinoille pumpattiin rahaa ja halvalla korolla. Jotta vältettäisiin kriisejä, niin sitten velkaannuttiin ja se johti isompaan kriisiin. Tästä voidaan ehkä keskustella lisääkin, mutta ehkä meidän täytyy markkinataloudessa tai kapitalismissa hyväksyä se, että meillä on pienempiä kriisejä, jotta vältetään isot kriisit me olemme sellaisessa tilanteessa, joka, jota voidaan, voidaan sanoa itävaltalaiseksi. Mm, Schumpeter puhui siitä, miten määritellään syklejä ja hän sanoi, että yliinvestointi liian alhaisella korolla oli syynä. Yksi asia, jota aliarvioidaan tässä keskustelussa, on ylikapasiteetin rakentuminen laajalti koko maailmassa viimeisen 20 vuoden aikana. Sanoin esimerkin terästeollisuudesta. Silloin kun maailman talous on kasvanut kommunismin jälkeen 2008 asti 2,5 oli kerroin mutta pääoma kustannukset kasvoivat yli kolme kertaiseksi. Me olemme, oletimme 20 vuotta sitten, että käytettiin kapasiteettia sataprosenttisesti, vaikka ei sitä käytettykään, mutta meillä on siis valtavasti ylikapasiteettia ja se on yksi inflaation syy seuraaviksi vuosiksi. Sitten vajeet. Yhdysvaltain vajeilla ei ole oikeastaan mitään tekemistä asuntojen hintojen kanssa. Ja kun Euroopan pankit investoivat enemmän näihin huonoihin arvopapereihin, niin kävi niin, että investointipankit, jotka olivat läsnä, kaksi niistä on muuntautunut ja katsotaan, mitä ne tekevät, kun tulee uudet, uudet sääntelyohjeet. Sitten Basel. Minä olen sillä kannalla, että pääomavaatimuksien pitäisi olla korkeampia. Yhdysvalloissa tehdään samoin, mutta minä olen sillä kannalla, että meillä pitäisi olla korkeammat pääomavaatimukset. Ja minun mielestäni eh, hyvää työtä siellä tehdään, se täytyy hyväksyä. Minä en pidä siitä eh, asenteesta, joka on Brysselissä ja tietyissä hallituksissa, että mennään tätä vastaan, koska ne ovat sitä mieltä, että joissakin pankeissa on vaikea nostaa pääomavaatimuksia. Eh, se on kuitenkin paras sääntely kaikkia pankkikriisejä vastaan. Sitten köyhyyden vähentäminen yksi miljardi 20 vuodessa. Minun mielestäni se on aika paljon. Meillä on noin puoli miljardia ihmistä, jotka elävät köyhyydessä, mutta ei enää niin paljon Kiinassa. 2,4-2,5 triljoonaa euro on tästä kilvasta poissa seuraavina vuosina – Tämä on nähty nyt viime viikoina ja Kiina, niin minkä tähden Eurooppa ei hyödy tästä enemmän? EUn vienti, varsinkin Saksan vienti Kiinaan, se on ollut korkeampaa kuin Kiinan vienti Ranskaan. Useat Euroopan maat hyötyvät siitä, mitä tapahtuu Kiinassa ja Toivottavasti meitä, meidät autetaan eh, tästä pulasta pois ja siinä auttavat usein eh, nousevat taloudet. Basel maybe. Thank you. Ehkäpä Baselista. All of the... Eh, ja investointipankkien roolista. Miten he voisivat avusta pekoyrityksiä, innovoivia toimijoita ja uusia yrityksiä niin Baselin suhteen tärkeää on ymmärtää, että kyse on enemmänkin tällaisesta äh, rahoituksellisesta kriisistä. Meidän täytyy saada luottamusta aikaisesti. Niin kuin kollega Jungen sanoi, tämä kriisi ei ole mikään uusi asia. Ja voisin kertoa teille vaikka kuinka paljon esimerkkejä että noin 8-10 kriisiä viimeisen 15 vuoden aikana niitä aliarvioitiin tai niiden suuruutta aliarvioitiin ja, ja tämän aikana sitten tämä kasautui sellaiseksi ongelmaksi, että nyt ihmiset kiinnittävät tähän kriisiin, on, kriisiin todellakin huomiota. Baselin suhteen sanoisin, että meidän tulee todellakin katsoa arvopaperistamista mistä eikä niinkään luottoluokituskysymyksiä, kysymyksiä. Minä uskon, että silloin voitaisiin välttyä tämän kriisin kaltaisilta ongelmilta. Niin, arvopaperistaminen on ongelma, mutta sitä kautta voidaan päästä myöskin eroon ongelmista. On olemassa hyviäkin sektoreita, jotka käyttävät arvopaperistamista, ja tätä tulisi hyödyntää, jotta sitä kautta saadaan lainoitusta taas aikaiseksi, koska se liittyy vahvasti pankkialaan ja sitä täytyy vaalia. Joten meidän täytyy löytää tasapainoinen ratkaisumalli baselissa, eli että todellakin mahdollistetaan uudenlaisten järjestelmien käyttöönotto, kuitenkin vaalien hyvin toimivia järjestelmiä. Toinen kysymys taas liittyy investointipankkien rooliin ja Kiinan asemaan. No, investointipankit haluavat tietenkin hyödyntää tilannetta, kun ollaan menossa myötätuulessa, mutta tilanne on toisenlainen silloin, kun kyse on lama-ajasta. Jossain vaiheessa tämänkin tyyppisiä kysymyksiä on käsiteltävä. Ja sitten tämä kysymys Kiinaan liittyen, niin Kiinan suhteen täytyy olla suht varovainen. Jos olette käyneet Afrikassa, niin tiedätte, mikä on tilanne. Kiina käyttää kiinalaisia työntekijöitä ja välineitä toimiessaan Afrikassa, eli, eli Afrikalle ei Kiina ole kovinkaan paljon tarjoamassa, joten täytyy olla tarkkaavainen, niin kun puhutaan Kiinasta ja sen asemasta. Kiitoksia. Thank you. And as... Kiitos. Tällaiset asiat, joita haluaisin kysyä, olivat jo esillä, tulen keskittymään enemmän tähän velkaan ja siihen liittyvään yhtälöön. Kysymykseni kuuluu, pitääkö meidän nyt poistaa pois siitä, että olemme riippuvaisia velkavälineistä rahoituksessa järjestelmässä. Ajattelen ennen kaikkea eh, järjestelmiä Yhdysvalloissa ja EU-ssa. Pitäisikö tämä muuttaa tätä järjestelmää vai pyrkiä siihen, että paremmin suosittaisiin eh, eh, pääomaa. Meillä on olevan ennen kaikkea se tilanne, että luotamme liikaa tähän velkarahoitukseen, käynnistykseen ennen kaikkea nopeasti kasvavilla vaikeuksia saada eh, pääomaluottoja. Nämä vaihtoehdot, voisiko hedge-rahastot ja näihin liittyvät muutokset, tulevatko ne vaikuttamaan siihen, miten saadaan riskipääomaa ja tuleeko johtamaan siihen, että saadaan EUn tukemaa riskipääomarahastoa, joka hallinnan ulkopuolelta ja joka tukee EUn yrityksiä? Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Kiitos. Niin, todellakin on niin, että kumpikin puheenvuoro oli hyvin mielenkiintoinen, mutta ennen kuin esitän konkreettisen kysymykseni, haluaisin aluksi tehdä tunnustuksen. Kummassakin puheenvuorossa kävi selväksi, että ollaan syvästi vakuuttuneita siitä, että että ei tiedetä täsmällisesti, miten tästä päästään eteenpäin. En tiedä, miten pitkälti te ne nyt voitte vaikuttaa Yhdysvaltoihin ja Yhdysvaltojen hallitukseen. Erityisesti Jungelle yksi kysymys. Miltä tilanne näyttää nyt kriisin jälkeen? Ettekö ole epäilemään sitä, missä te puhuitte, että kenties tämä vaikuttaa kriisiin? Ettekö ole arvostellut lainkaan tähän asti sitä käytöstä, toimintaa? Tämähän on arvio, joka tulee tekemässä, ja tästä voitaisiin kenties tehdä asianmukaisia johtopäätöksiä. Ja sitten haluaisin kysyä, miten kumpikin puhuja näkee maailman valuuttarahaston osallistumisen näihin tukitoimiin, joita on suunnattu eri eurovyöhykkeen maille. Onko tässä kysymys transatlantisesta yhteistyöstä, kriisit selviytymiseen? Ja sitten vielä konkreettinen kysymys, jos ymmärsin oikein, mitä herra Junge sanoi, Kreikalla kaikista toimenpiteistä huolimatta ei koskaan tule olemaan mahdollisuutta maksaa, se ei koskaan tule pystymään siihen, että se maksaisi takaisin velkansa. Mitä sitten kansainvälinen valuuttalous tekee Kreikassa? Heittääkö se rahat vain yksinkertaisesti hukkaan? Well, first to the, um, the first question. Niin, ensimmäiseen kysymykseen tämä verokysymys mielestäni, tämä ei pidä paikkaansa. Kyllähän me olemme kantaneet kohtamme kekon kriisiä synnyttäessä. Me tuimme sellaista velkaan perustuvaa toimintaa, ja tämä ei liity ainoastaan yritys, vaan myöskin kuluttajaluottoihin. tarkoituksenahan on varmistaa verotuksen toimivuus. Meidän täytyy kuitenkin poistaa verotukselliset esteet. Mm, niin kyllähän me emme ole niin pitkälle kehittyneitä. Minä annoin Yhdysvaltain luvut 35-38 miljardia oli tämä Yhdysvaltain luku viime vuonna, siis riskipääoma. Euroopassa 3,5-4. Talouksien ero on 20 prosentin luokkaa, mutta jos katsotte tätä velkasuhdetta, niin se on yhdestä kymmenen, joten raho, innovoinnin rahoitus on puutteellista Euroopassa. Ja mitä tulee sitten investointipankkien tuki PK-yrityksillä, onneksi investointipankit eivät ole tukemassa PK-yrityksiä, koska se aiheuttaisi uusia ongelmia. Me tarvitsemme siis omaa pääomaa bisnesenkeleiltä ja muilta tahoilta. Ja mitä tulee hedge fund riskirahastokysymyksiin, Tietenkin tilanne on erittäin ongelmallinen ja tämä järjestelmä, jonka Euroopan parlamentti aikoo ottaa käyttöön. Jos katsotaan esimerkiksi ajoitusta siitä, että otetaan käyttöön raportointivelvollisuus investointiyritysten suhteen, niin siinä vaiheessa, kun palkkalistulla on 50 henkilöä tai enemmän, niin silloin tästä syntyy melkoinen taakka. Kukaan ei lainaa heille, koska ette halua raportoida tilanteesta erityisesti, kun yritys on vasta juuri perustettu. Ja pitäisi kertoa muille, että mitä suunnittelet ja mihin vaiheeseen olette jo päässeet. Kukaan ei halua paljastaa tällaisia tietoja, koska tämähän johtaisi loppujen lopuksi siihen, että riskipääoma ei olisi enää tarjolla ja sitten tämä taas johtaisi siihen, että unionin ulkopuolelta alettaisiin toimimaan Euroopan unionin markkinoilla. Me... Jos te siis haluatte ottaa käyttöön käyttöön tällaisen direktiivin tai sääntelyvälineen, ja jos haluatte, että se olisi toimiva, niin teidän täytyy muistaa, että tämä saattaa kyllä johtaa myöskin riskipääomamarkkinoiden tyrehtymiseen. Sitä emme tietenkään halua. Se ei missään nimessä olisi hyvä ratkaisu. Ja toivottavasti sain näin vastattua esitettyihin kysymyksiin. Oh. I didn't, I didn't answer this one. Yes, it was on, sorry, on the next page. Ai niin, sitten vielä tämä yksi kysymys. Niin, en ollut nyt varma siitä, että mistä puhuitte. Puhuitteko Euroopan unionin sisäisistä epätasapainotilanteista vaiko tästä ö, velkaantumisasteongelmasta vai mistä? tällä hetkellä me emme oikein tiedäkään, että mistä kriisistä me puhumme ja siksi vastauksetkin eivät ole välttämättä ne oikeat näihin esitettyihin kysymyksiin. Ja kun katsotaan euroaluetta ja G20 ja euro, Yhdysvaltoja, niin kyllä erot ovat erittäin suuret. Ja kun katsotaan Japaninkin suuntaan, tilanne on aivan toisenlainen. Yhdistyneet kuningaskunnatkin huomioiden niin täytyy huomioida, että kriisivaikutukset ovat olleet erilaiset. Jokunen päivä sitten järjestettiin konferenssi ja läsnä oli myöskin Goldman Sachsin edustaja. Hänen mielestään hyvä viesti oli se, että, tai oikeastaan huono uutinen on huono asia Euroopalle, mutta hyvä uutinen on se, että sillä ei ole juurikaan vaikutusta globaaleille markkinoille. Mitä sitten tulee muihin kysymyksiin? Ehkä muistatte, että minä olin ensimmäisenä ehdottamassa eurooppalaista valuuttarahastoa. Me kaipaamme sellaista, me tarvitsemme oman järjestelmän, koska tämä solidaarisuusrahastoajatus ei välttämättä toimi. Tärkeintä on tietenkin ainakin omasta mielestäni kun katson, mitä IMF tekee, niin tärkeintä on auttaa Kreikkaa vastaamaan omiin velvollisuuksiinsa ja niihin lupauksiinsa, jotka se on antanut, ja että hallitus toimii luvatulla tavalla. Se on kaiken A ja O. Mutta oli miten oli. Vuonna 2013 tai 2014 Kreikan velkaantumisaske tulee olemaan 145 prosentin luokkaa. Me tiedämme, että korko on, korkotaso on nousemassa ja alhaisen koron aikakausi on päättymässä ja tänä vuonna ja ensi vuonna vaje tulee olemaan suo, suuri ja BKT pienenee. Ja tämä taas tarkoittaa sitä, että velkaantumisaste tulee olemaan 140-150 luokkaa. Mielestäni Kreikan ja EUn kannalta tärkeintä olisi käyttää tätä tarjolla olevaa aikaa siihen, että järjestellään toimintamallit uudelleen. Ja se, että ECB ostaa näitä joukkovelkakirjoja on mielestäni osoitus siitä, että tähän ollaan myöskin tähän skenaarioon ollaan valmistautumassa. In reverse order, uh, as far... Kysymyksiin uh, vastaisin uh, päinvastaisessa järjestyksessä, mutta optimismi, se on hiukan perversiä. Näin se on. Me uh, näemme, että mitä tapahtuu asuntohinnoille – ne laskevat ja eh, ehkä tuottavuus nousee. Eh, työntekijät tekevät kovasti töitä, eh, jotta pitävät paikkansa. Emme ehkä pidä siitä, mutta tämä toimii. Samassa mielessä luottoriskijohdannaiset ilmaisevat hintatietoa, mutta me emme aina pidä tästä tiedosta. Että minua kuitenkin huolestuttaa eläketilanne Meillä on ikääntymiskupla, me luotamme eläkejärjestelmään, sen velvoitteisiin. Ja yksi ongelmista, joka johti kriisiin, oli juuri tällainen luottokysymys, joka riippui nimenomaan eläkerahastoista. Meillä on institutionaalinen sijoittaja eh, ongelma, institutionaalinen sijoittaja, on eläkerahasto. Eh, mitä enemmän heillä on rahaa, eh, he pitävät mm, hyvistä luokituksista ja sitä enemmän voivat investoida. Mutta minua huolestuttaa, kuka ostaa tämän velan. Ehkä meidän pitäisi kiinnittää tähän, kuka rahoittaa kuka rahoittaa näitä pankkeja 80-luvulla? Eh, yksi eh, isoimmista eh, sijoittajista oli intialainen mm, valtion taho, joka ei hoitanut kunnolla rahoitustaan aikaisemmin. He ovat ensimmäisiä sijoittajia, jotka ottavat, ottivat ylimääräisen korkotuoton, jonka Yhdysvaltain hallitus takasi, vaikka tässä nimenomaan hallitus oli toimijana. Miten sitten saamme aikaan pk-yritysten investointeja, riskirahoitusta, EUn pk-yritysten hallintoa? Se tuli esiin viime kerran silloin, kun kansallistettiin tämän tyyppistä rahoitusta tämä ei välttämättä ole hyvä asia. Siitä on hiukan vaikea päästä eroon. Anteeksi, minun täytyy tässä olla eri mieltä liikemiehen kanssa, että miten saadaan aikaan tällaista läpinäkyvää tietoa pk-yrityksistä, aivan kuten Yhdysvalloissa saadaan aikaan nämä luottoriskijohdannaisia ajatellen pk-yrityksiä. Tämä Tällä tavoin Argentiinakin on toiminut ja tähän mennessä se on toiminut aika hyvin. Two. Nyt sitten viimeiset kaksi kysymystä, Hans-Peter Martin ja Hübner. Kiitos herra Mason. Alkuperäisen puheenvuoron lopussa te sanoitte, että jokaisen maan täytyy käyttää omia resurssejaan, että ei ole olemassa yhtä reseptiä kaikille, ja joko teemme tämän itse tai minä on pakko tehdä niin siksi, että tulee kenties maailmansota. Voitteko hiukan puhua tästä, mitä te tarkoitatte sillä, että mitä resursseja ei käytetä, jotka voisivat johtaa minkä tyyppiseen maailmansotaan ja mitä tämä olisi Euroopalle? Ja sitten hän Jungen, on niin monia asioita, joista varmasti voi olla yhtä mieltä teidän kanssanne siitä siis, että on tarvetta avata monia EU-maita yrittäjyydelle jos me teemme niin, edelleenkin puhuitte viidestä miljoonasta lisäyrittäjästä. Kuitenkin edelleen olisi monia ihmisiä, jotka eivät pystyisi saamaan toimeentuloaan tavallisin keinoin, jotka ovat tällä hetkellä olemassa. Eikö ole niin, että teidän ajatuksenne itse asiassa merkitsi myös sitä, että meidän pitäisi luopua saksalaisesta mallista, ja noudattaa enemmän ehkä Vietnamin mallia. Ja jos näin on, mitä se merkitsee Euroopan poliittiselle kulttuurille? Eikö ole niin, että kaikki poliittiset puolueet, muutamia poikkeuksia lukunottamatta, äänestetään valtaan siksi, että ne lupaavat päinvastaista kuin mitä te vaaditte? Tällä tavalla te haastaisitte koko poliittisen puolueen järjestelmän. Sitten on ollut niin paljon raportteja eh, spekuloinnista, joka on kohdistunut euroon, jota ovat harjoittaneet tällaiset pahat keinottelijat. Mikä on prosentuaalinen osuus eh, verrattuna esimerkiksi eläkerahastoihin, jotka jo vastaavia ovat tehneet rationaalisia päätöksiä, jotka liittyneet eurokohdistuvan spekuloinnista. Mikä on niin pahaa tässä? Luuletko, että kaikki tietävät, mitä Vietnamin malli tarkoittaa? Tarkoitatteko Korea ehkä? Ei, Vietnam on edistyneempi. Useimmat nuoret ihmiset Vietnamissa näkevät itsensä nuorina yrittäjinä. He tekevät rahaa kaikesta. Thank you. Thank you. Kollega Hybner, olkaa hyvä. To Mr. Kiitoksia. Niin kollega Jungerille kysymys. Monia mahdollisuuksia päästä pois kriisistä on olemassa, mutta me olemme valineet sääntelyn vahvistamisen tien. Näin yritetään korjata politiikan ja markkinoiden aiheuttamat ongelmat. Mutta Minkälainen tuntuma teillä on tilanteesta? Uskotteko, että sääntelyn kautta saamme avoimemmat ja ei niin arat markkinat aikaiseksi? Erityisesti kun emme näemä puutu tähän kokonaisuuteen, eli emme huomioi rahoitusmarkkinoiden kaikki osa-alueet – ja lyhyt kysymys kollega Masonille. Te viittasitte siihen, että ongelmien mahdollisuus on suuri, mutta viittasitte myöskin maksukyvyttömyyteen, eli että sitä kautta voi, olisi ryhdyttävä toimi, mutta voisitteko kertoa tästä hiukan enemmän? Yrittäkää pitäytyä kolmessa minuutissa vastauksissanne, kolme kummallekin. By the Vietnamese, uh, niin, nyt ymmärrän, mitä tarkoitat tällä Vietnamin mallilla, mutta se mikä on saksalainen malli, en sitäkään oikein ymmärrä. Mutta varmaankin tulkintoja on olemassa lukuisia. Kyse on vastaavallisesta asiasta kuin eurooppalainen sosiaalinen malli. Kaikki luulevat tietävänsä, mitä se tarkoittaa, mutta se ei ole eurooppalainen, koska se pitää sisällään monia kansallisia malleja, jotka eivät ole eurooppalaisia, eivätkä ole myöskään sosiaalisia Saksalaisten pitää olla yrittelijämpiä. Tällä hetkellä on havaittavissa yritysten perustamisasteen pienentyminen. Ja tämä ei johdu ainoastaan tästä kriisistä, vaan jo vuodesta 1995 lähtien yrityksen on perustettu vähemmän. Joten vaihtoehtoja ei ole tarjota, tai onhan niitä aina olemassa. Tietenkin voimme aina köyhtyä, mutta jos emme halua köyhtyä, niin me tarvitsemme lisää innovointia ja yrittäjyyttä luomaan innovaatiota ja dynamiikkaa markkinoille, koska, mutta sitä kautta ihmiset voivat enenevässä määrin osallistua tähän järjestelmään. Se olisi yksi mahdollisuus. Ja sitten näistä huonoista keinotteluista, no en tiedä mitä sillä tarkoitetaan, mutta keinotteluhan tarkoittaa sitä, että analysoidaan tilanne. Ja ilmeisesti myyntiä harjoittavat toimijat ovat toimineet väärällä tavalla. Eli toimittiin, kun Lehman Brothersilla oli vielä kolmen an luottoluokitus. Mutta kun puhutaan lyhyestä myynnistä ja tämä kirja Too Big to Fail, niin silloin ymmärrätte, mitä tällä lyhyellä myynnillä käytännössä tehtiin. Ja se on hyvin riskialtis ratkaisumalli, sillä sehän velvoittaa ikään kuin ostamaan näitä äh, tarjolla olevia tuotteita. Ja nyt Euroopassa puhutaan erilaisista äh, johdannaisista, mutta en tällä nyt saa lisää ystäviä, mutta olen todennut, että lyhytmyyntitoimijat ja keinottelit ovat saaneet viimeisen 12 viikon aikana enemmän aikaiseksi kuin Euroopan komissio, EKP, kansalliset hallitukset ja ECOFIN-neuvosto viimeisen 12 vuoden aikana. Puhuttaisiin siis budjettikysymyksistä ja julkisesta velasta ja sen aiheuttamista ongelmista. Ja tämä artikkeli, johon viittasin, käsitteli juuri tätä asiaa, joten en voi nyt sanoa, että olisi olemassa ero hyvän ja huonon keinottelun välillä. Ehkä voidaan sanoa, että keinottelu voi olla menestyksekästä tai vähemmän menestyksekästä. Ja Euroopan unionin ohjelman kautta tätä voidaan tukea. Ne keinottelijat, jotka ostivat kreikkalaisen kirjoja, saivat suuremman koron tarjolle kuin esimerkiksi saksalaisia vastaavalaisia joukkovelkakirjoja ostettaessa. Ja he lähtivät siitä olettamuksesta aivan oikeutetusti, että ketään ei jätetä pulaan. Joten tämän tyyppisestä kysymyksestä meidänkin tulisi keskustella. Ja kollega Hybner niin vastaisin ihan suoraan, että lisäsääntely ei ole oikotie onneen, vaan me, meidän on löydettävä jonkinlainen kultainen keskitie. Joskushan menneisyys opettaa, jotkut väittävät vastaavalla mm, päin vastaista, mutta se oikeastaan tarkoittaa vain sitä, että ihmiset eivät halua oppia menneistä. Mutta joka tapauksessa meidän on todettava, että kriisin jälkeen kasvulukemat ovat olleet ennenkin pienet, ja se on johtunut juuri sääntelyyn liittyvistä ongelmista, mutta jälkeenpäin on sanottu, että voitaisiin ehkä toimia toisella tavalla, luovutaan vaikka tästä järjestelmästä tai tehdään niin tai näin. Ja sitten ajaudutaan tähän riskien yliarvioimiseen, omien kykyjen yliarvioimiseen, yliinvestointeihin, alhaisiin korkoasteisiin. Ja siitähän se murhenäytelmä alkaa. Näin se menee joka kerta. Ja nyt on ennustettu, että vuonna 2018 seuraava kriisi iskee. No miksi silloin? No siinä vaiheessa ne ihmiset, jotka ovat ö, päätöksentekijöitä, eivät muista enää, mitä on tapahtunut, joten ehkäpä meidän olisi vain katsottava, mitä historian kirjoissa on sanottu. Mutta milloinkaan tilanne ei muutu. Ei kukaan voi sanoa, että nyt tilanne. Tällä kertaa tilanne on toisenlainen. Se ei pidä paikkaansa. Se selviää, kun lukee historian kirjoja. Tilanne aina vaan toistuu. Aina kun kriisi iskee 1800-1900-luvulla ja viimeisen 20 vuoden aikanakin on keskusteltu näistä kriiseistä. Ja kyllä kyse on vanhasta ja tutusta kehästä. Kiitoksia. Um, Jos nyt mennään äh, takaisin historiaan, äh, tulee mieleen Larry Neal, oma professorini Lontoon äh, taloustieteellisessä. Hän sanoi, että sodan aikaan tullaan hyvin luoviksi rahoituksellisesti, näin nähdään maailman historiasta. Ja mm, rahoitushistoria Yhdysvalloista muistuttaa meitä siitä, että kriisit, sodat toistuvat ja ajattelin, että tässä pitää seurata sekä rahoit- talouden että sosiaalista ulottuvuutta silloin, kun tällaiset kriisit kehittyvät. Ja eh, tilanne on se, että pitäisi saada aikaan parempi tasapaino, eh, silloin sosiaalinen kustannus on suurempi. Ja sitten tämä eh, irrottaminen ja yhdistäminen, jotka Jungen mainitsi. Minä kyseenalaistan kuitenkin sen, että minkälaista kasvutasoa tässä yhdistämisessä voisi olla. Se saattaa olla alempi kuin kehitysmaissa on ollut viime vuosina. Ja se saattaa päteä lähinnä näihin matalan kasvumaihin paremmin kuin kasvaviin tiikereihin. Sitten nämä vakavaraisuuskysymykset. Voimme oppia menneisyydestä. Tässä erikoisalani on ollut pankkien epäonnistumisten analysointi Yhdysvalloissa ja muualla maailmalla – olen dokumentoidut näitä hidasliikkeisiä pankkien romahtamisia. Suuren laman aikana pankit eivät romahtaneet yhtäkkiä. Monet pankit olivat heikkoja vuosia jo ennen romahtamista. Ja tämä tuli esiin sääntelijöiden kirjoituksista ja todellakin vuosikausia ennen kriisiä, joten kun kriisi tulee, kuka silloin romahtaa? Tietenkin tällaiset huonot pankit, heikot pankit, koska likviditeetti se on hyvin nopeasti liikkuva asia. Likviditeettikriisi eh, suuren laman aikaan eh, kesti eh, pari päivää jos on todella terve ja voi sen osoittaa, niin silloin saa rahaa ihan mistä tahansa. Minä olen tehnyt kotitehtäväni ja silloin saan varoja. Silloin kilpailua syntyy ja silloin myös kriisi lähtee. Myös suuren laman aikana 30-luvulla pahin kriisi kesti pari päivää ja nyt puhutaan parista tunnista. Silloin, jos pankki on terve, eh, niin näin käy. Mutta jos, eh, jos eh, ei ole vakavarainen, niin silloin ei saa enää rahaa ja silloin markkinat ratkaisevat tilanteen. Olisi tärkeää, että sääntelijät ovat liikkeellä jo aikaisemmin, jo vuosia, kuukausia ennen kriisiä tässä on nähty, että pelkästään nämä kirjanpidon tarkastelu olisi voinut ennustaa sen, että ne jotkut pankit romahtavat. Markkina, markkinoilla olevilla tiedoilla olisi päästy eteenpäin. Eli rahoitussääntelyä rakennettaessa pitää kiinnittää huomiota siihen, että edistetään tällaista tahtoa ja annetaan sääntelijöille myös lupa toimia. Jos sääntelijä haluaa toimia jonkin pankin suhteen, vaikka eh, pankki on todellakin vaikeassa tilanteessa, eh, silloin eh, esitetään syytteitä silloin pyritään, pyritään todellakin viivyttelemään vuosikausia. Olisi syytä antaa sääntelijöiden toimia, tehdä tehtävänsä, jotta ei tarvitse enää toista kertaa mennä tällaiseen kriisiin, jossa on yllättäviä tilanteita. Ja tähän päättyi ensimmäinen osiomme. Kiitoksia herra Jungen ja herra Mason. Menemme seuraavaan osioon. Kiitoksia. Ja nyt seuraavan osion panelistit, herra Burwell ja Curé.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 <laughs> Okay, second... No niin, hyvät kollegat, menemme seuraavaan vaiheeseen. Tilannekatsaus ja näkymät institutionaalisessa transatlanttisessa yhteistyössä. Me olemme keskustelleet asiasta jo muutaman kertaan täällä valiokunnassa ja me tiedämme, että me olimme eh, toivoneet, että G20 eh, omassa kokouksessaan olisi antanut suosituksia ja me voisimme mennä eh, lähentyä, mutta viime aikoina nyt täytyy myöntää, tai tässä puhun omasta puolestani, minulla on sellainen vaikutelma, että emme voi olla varmoja siitä, että voimme koordinoidusti vastata kriisiin kaiken kaikkiaan. Ja saattaa olla, että menemme eri suuntiin. Tämä on tietenkin harmi, koska tällöin avaamme mahdollisuudet kaiken näköisille sääntelyvaihtoehtoille. Mutta nyt odotan kovasti, miten nämä panelistimme suhtautuvat, onko tämä pelkoni oikeutettu. Ensimmäinen puhuja on Rova Burwell. Hän on Yhdysvalloista, Washingtonista, e, ja e, hänen CVnsä on tarjolla kirjallisesti ne Seuraavaksi sitten e, Benoit Curé, hän on valtiovarainministeriöstä Pariisista. Ensiksi Rova Burwell, olkaa hyvä. Chairman, uh, Paljon kiitoksia, herra puheenjohtaja. Olen iloinen vuodessani olla täällä vieraananne ja suurella mielenkiinnolla jään odottamaan teidän vierailuanne Washingtonissa ensi viikolla. Ihan yleisenä huomiona toteaisin teille, eli kun katsotaan tätä rahoituskriisiä, niin voitteko tehdä yhteistyötä Washingtonin erityisesti kongressin kanssa, jotta löydettäisiin uusi yhteistyömalli Ja haluaisin tässä yhteydessä viitata siihen, että tärkeintä on, että toimitaan. Ratkaisevinta ei ole se, että millä tavalla. Meidän täytyy pyrkiä toimimaan ja katsomaan, minkälaisia mahdollisuuksia on tarjolla ja mitä Euroopan unioni on tehtävä, mitä teidän on tehtävä. Meidän ei tulisi niinkään tuijottaa, mitä muut tekevät. Ja minä todellakin tuon tämän viestin teille ystävänä. On tietenkin huomioitu Yhdysvalloissa, mitä Euroopan unionissa on tapahtunut, miten euron on käynyt. Ja Viime viikolla Washington Postissa kirjoitettiin siitä, että Euroopan unionin epävakaus tulee vaikuttaa myöskin Yhdysvaltain tilanteeseen, eli se on hiukan toisenlainen viesti kuin mitä viime aikoina olemme kuulleet. Ja tämä tietenkin voi johtaa siihen, että Euroopan uskottavuus heikkenee myöskin Yhdysvaltain kumppanin näkökulmasta katsottuna. Tärkeintä on, että unioni osoittaa, että se voi vastata haasteisiin itsenäisesti ja että se pystyy myöskin saamaan uskottavuutta ja luottamusta aikaiseksi Yhdysvaltain kumppanina. Meidän täytyy katsoa enemmänkin näitä keskeisimpiä kysymyksiä, mihin on pyrittävä, ei niinkään näitä mekanismeja. Nekin ovat toki tärkeitä, mutta mielestäni meidän täytyy erkaantua tästä ajattelusta ja katsoa, että mistä todellisuudessa on kyse. Yhdysvallassa valitsee sellainen ajatus EUn suuntaan, eli että ei ymmärretä sitä, miten EU toimii Lissaboniin siirrytäessä mutta ei kuitenkaan haluta investoida tai ottaa sitä aikaa tutustuakseen tähän asiaan, jotta voidaan ymmärtää, mis, mitä Euroopan unioni todellakin tekee. Ihan lyhyesti haluaisin kertoa teille tästä institutionaalisesta ö, kehyksestä, Bushin ja Obaman hallinnosta ja sitten myös siitä, mitkä ovat Euroopan parlamentin ja kongressin väliset suhteet ja erityisesti siitä, minkälaisista kysymyksistä meidän tulisi keskustella. Ja rahoitusmarkkinoiden sääntely on yksi keskeisimmistä kysymyksistä. En aio nyt käydä näitä luetteloita läpi. Te varmaankin tunnette nämä riittävän hyvin. Toteasin vain sen verran, että Yhdysvaltain näkökulmasta katsottuna tilanne on hiukan poikkeava. Meillä ei ole nimittäin tällaisia mm, järjestelmällisiä suhteita monien muiden maiden kanssa. Kiina tosin, sen kanssa järjestetään hyvinkin strategista keskustelua. Ihan hiljattain Yhdysvaltain valtuuskunta kävi Kiinassa, mutta yleensä yhdysvaltalaiset eivät toimi näin, vaan me toimimme ikään kuin organisemmalta pohjalta. Mutta Euroopan unioni on tottunut toimimaan tällä tavalla. Järjestetään EU-Venäjä huippukokouksia ja monia muitakin huippukokouksia. Mitä tulee tähän transatlanttiseen vuoropuheluun, niin sen lisäksi olemme ryhtyneet keskusteluihin myöskin muiden, jäsenvalti- muiden maiden kanssa, ja tämä on tärkeä uudistus. Me keskustelemme oikeusasioista, rajavalvontakysymyksistä, oikeuskysymyksistä ja paraikaa olemme valmistelemassa TEC-keskusteluja ja myöskin energia-asioista. Yritän tällä sanoa, että nämä vuoropuhelut ovat tärkeitä molemmin puolin eivät välttämättä aina, mutta niiden merkitys korostuu aina jossain vaiheessa. Eli joku huomiaa, huomaa, että näitä vuoropuheluja olisi järjestettävä jostakin aiheesta. Ja erityisesti Yhdysvaltain näkökulmasta